Venäjän sanoma toisesta maailmansodasta on vain kasa valheita. He tietysti haluavat kiistää oman vastuunsa, mutta samalla he haluavat jakaa kansainvälisen mielipiteen. Toinen maailmansota ei olisi alkanut, jos ei olisi ollut kolmannen valtakunnan ja Venäjän välistä sopimusta. Mitkään presidentti Putinin valheet eivät tältä voi pohjaa viedä, jos maa ei pysty kantamaan vastuuta omista rikoksistaan, se ei voi olla uskottava kumppani kansainvälisesti. Venäjän valheet ovat paljon puhuvia siitä, minkälainen Venäjä on tällä hetkellä. Kiitokset edustaja Zvotovski. Sitten edustaja Aleksander Aleksandrov Jordanov, teillä on minuutti. Госпожо председател, категорично... Kiitoksia puhemies. meidän täytyy tuomita kaikenlaiset pyrkimykset, joihin Putin ryhtyy kiillottaakseen Neuvostoliiton historiaa toisen sodan ja sen jälkeisten tapahtumien ähm, osalta. Ähm, ähm, meidän osaltamme tämä sota alkoi 1944. Tuolloin kommunismi mafioottihallinto, rikollinen hallinto surmasi maan johdon, avasi keskitysleirejä ja tällaisia laittomia niin kutsuttuja kansantribunaaleja perusti. Venäjä ei ole anteeksi pyynnön velta, valkaa vain Baltiamaalle ja Puolalle, mutta myöskin Bulgarialle. Meidän ei pitäisi sallia minkäänlaista flirttailua Kremlin hallinnon kanssa. Meidän täytyy vastustaa tällaista hybridisotaa, jota Moskova käy. Ja toivon, että tänä vuonna meillä ei tätä tule tapahtumaan. Annan puheenvuoron nyt edustaja Petar Vitanoville госпожо председател през септември миналата година в тази зала се прие резолюция за значението на европейската историческа памет за бъдещето на европа. tämä parlamentti hyväksyi euroopan tulevaisuutta koskevan päätöslauselman ja historiaa ja ribbentrop molotov sopimus siellä ei kuitenkaan mainittu fasismia, fasismin vastustamista ja vastarintaa meidän ei pitäisi jättää myöntämättä, että vuoden 1939 sopimus tehtiin ja myös se, että Natsi-Saksa ja Iso-Britannia, Latvia ja Viro ja Hitlerin hyökkäykset. Ei tässä puhuta vain propagandasta muualta, vaan puhumme ihan itsestämme. Ja kun lähdemme uudelleen kirjoittamaan historiaa, niin me viemme uskottavuuden itseltämme. Me tuomme historian tilalle jotain muuta ja näin sitten ikään kuin uudelleen valaistaan näitä rikoksia. Rikokset ovat kuitenkin ihmiskuntaan vastaan tehtyjä ja meidän pitäisi tätä vastustaa. Kiitos. Kiitos edustaja Vitanov. Ja seuraavaksi puhuu edustaja Urmas Bait. Olkaa hyvä. Teilläkin on minuutti. Ja aitäh teise maailmasõjani viinud sündmused. kiitoksia Rouva puhemies, nämä tapahtumat jotka johtivat toiseen maailmansotaan ja toinen maailmansota olivat traagisia tapahtumia kaikkialla Euroopassa. Kansanmurha, holokausti ja monien eurooppalaisten maiden itsenäisyyden menetys Neuvostoliiton miehityksen jälkeen olivat tragedioita. Monet maat kärsivät Neuvostoliiton toimista tai Natsi-Saksan toimista – nyt vuosikymmeniä myöhemmin me emme saa perustella äh, Hitlerin ja Stalinin näiden kahden diktaattorin rikoksia ja löytää niille perusteluja. Monet kansat Euroopassa menettivät itsenäisyytensä vuosikymmeniksi ja menettivät satoja tuhansia kansalaisiaan. Meidän täytyy ottaa oppia tästä vaikeasta historiasta, sillä se sukupolvi, jolla on henkilökohtainen kokemus näistä tapahtumista, on nyt katoamassa – ne, jotka nämä rikokset kokivat ja niiden seuraamukset näkivät. Siksi on hyvin tärkeää, että tulevat sukupolvet ymmärtävät, mitä Euroopassa tapahtui ja ymmärtävät sen, mikä teki mahdolliseksi Hitlerin ja Stalinin hallinnolle näitä rikoksia tehdä. Eli me, me halua toistaa historiaa. Me emme saa näitä rikoksia pyydellä äh, perustella. Kiitos edustaja Paet. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Marko Dreostolle minuutti, Kiitos puhemies suurin äh, historiallisen vääristymän muoto on hiljaisuus. Puoli vuosisataa äh, on yritetty unohtaa, mitä italialaisille on tapahtunut, miljoonille italialaisille, jotka joutuivat lähtemään Istriasta äh, jättämään kotinsa. Kymmenet tuhannet italialaiset kuolivat foibe, foibeissa ja kommunismi fasistit kutsuvat Normako Sekkoa fasistiksi, joka jugoslavialaiset partisaanit äh, raiskasivat väkivaltaisesti vain siksi, että hän oli italiainen, en, tai Simone Kristikki, jota vasemmisto poikatoi, tai sellainen elokuva kuin Redland, sillä on vaikeuksia äh, tulla äh, näytetyksi elokuvateattereissa ja televisiossa. Äh, meillä on myös John Parlo Passan äh, kirja, italialainen toimittaja, joka kuoli vähän aikaa sitten. Hän tämän hiljaisuuden rikkoi ryhtymällä puhumaan näistä asioista. Äh, Sergio Mattarella on sanonut, että historian vääristyminen on vienyt äh, muistelemisen ja siitä, siihen liittyvän helpotuksen. Edustaja Dreosto. Sitten edustaja Rafaele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 Eh, kiitoksia puhemies. Minä haluaisin käyttää tätä mielenkiintoista eh, keskustelua Euroopan historian vääristelystä hyväkseni, että minäkin voisin John Paul Pansa muistaa yksi kaikkein kunnioitettuja italialaisia journalisteja, joka kuului minun poliittiseen perheeseeni. Hän oli siis eh, vasemmistolainen journalisti. Pansalla oli kuitenkin rohkeutta kulkea virtaa vastaan ja hän on julkaissut viime vuosina kaikkein kiistanalaisempia tekstejä Italiassa. Ähm, hän toi esiin teksteissään kommunistien rikoksia 1945 ähm, jälkeen häntä syytettiin revisionismista ja tähän syyllistyvät eräät poliitikot, jotka olivat olevinaan demokraattisia. Kuitenkaan näin ei ollut. Hän toi esiin seikkoja, joita oli tapahtunut Italiassa toisen maailmansodan jälkeen. Tässä käytiin tässä tapauksessa poliittista syistä historiaa hyväksi. Kiitoksia.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 Paljon kiitoksia puhemies. Me olemme osallistuneet tähän keskusteluun, koska Putin ei ole tyytyväinen meidän toimintaan. Me olemme tehneet päätöslauselman tuominneet äh, Hitlerin ja Stalinin äh, sopimuksen, joka äh, johti Baltian maiden miehitykseen, Puolan miehitykseen ja myöskin minun maani, Romanian miehityksen. Minun maani on menettänyt alueita, joita koskaan ei saatu takaisin. Minä olen syntynyt alueella, jonka Neuvostoliitto otti itselleen ja nyt Besarabian romanialaiset kärsivät vieläkin tästä Putinin propagandasta. Tämän Moskovan propagandan on loputtava. Meidän on taisteltava, meidän on muistu, pidettävä yllä isiisiemme muistoa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Tomak. Sitten seuraavan puheenvuoron saa edustaja Domenic eh, Ruiz Vesa Minuutti. Hyvä puhemies. Minusta tämä keskustelu on oikea aikaista, koska tässä on pyritty historiaa vääristelemään. Ja näin valitettavasti käy usein tänä aamuna – Brexit-puolueen edustaja Vidikon sanoi, että Euroopan unioni oli vapaa kauppaa yhteisö, jos ei olisi edetty tästä eteenpäin, niin Iso-Britannia olisi tänne jäänyt, mutta tämä ei ole selvää. Tämä on alusta alkaen, Schumannin julkilausumasta alkaen ollut poliittinen yhteisö. Ja silloin sanottiin vuonna 50, että tavoitteena oli eh, yhteen liittymä poliittisella tasolla. Mutta kun katsotaan asioita kansallisesta näkökulmasta, niin havaitaan aina muiden eh, kauheudet, mihin muut ovat syyllistyneet, mutta emme omia virheitämme näe. Sen takia tarvitsemme yhteistä eurooppalaista historiaa, jossa korostettaisiin niitä tragedioita ja myös hyviä asioita, mitä kaikki eurooppalaiset ovat tehneet. Kiitokset edustaja Ruiz Devesa. Ja sitten edustaja Petras Austrevicius, minuutti, olkaa hyvä. Gerbiama pirmininkė, istorija tampa politikos įrankiu kada ją naudoja šovinistai ir nacionalpopulistai siekiantys historiasta tulee poliittinen väline, sitä äh, on se on kirjoitettu uudelleen. Venäjällä sitä kirjoitetaan uudelleen, sitä välineellistetään, jotta äh, ihmiset saataisiin kääntymään äh, valtiota vastaan, e- eivätkä he huomioisi nykypäivän ongelmia. Meidän on löydettävä totuus. Nyt perjantaina annetaan tuomio Jurek Dimitrievin tapauksessa. Hän on perustanut memorialin. Hän on elämänsä osoittanut Stalinin uhrien muistolle. On löydetty valtaisia massahautoja, mutta vähän aikaa sitten eh, sanottiin virallisista lähteistä, että kyse ei ole eh, stalinismin eh, uhreista, vaan suomalaisten tappamista puna-armeijan sotilaista. Putin yrittää lopettaa stalinismin uhrien muistelun ja tämä historian vääristäminen osoittaa, että Molotov-Ribbentrovin sopimuksen kannattajat yrittävät manipuloida myös nyt historiaa. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Auslevitsius. Annan puheenvuoron nyt edustaja Zbigniew Kuzmiukille pani przewodnicząca! pani komisarz! paljon kiitoksia rouva puhemies hyvä komission jäsen. Vuonna 2019 syyskuussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa todetaan, että tämä hyökkäämättömyyssopimus vuonna 1939 kolmannen valtakunnan ja Neuvostoliiton välillä ja siihen lisätty pöytäkirja, jossa nämä kaksi maata jakoivat etupiirinsä, oli välitön syy sodalle. Ja tämän vuoksi ensimmäinen päivä syyskuuta 1939 Saksa hyökkäsi eh, Puolaan ja Neuvostoliittokin pienan ryhtyi hyökkäykseen. Tämän päätöslausuman seurauksena monessa yhteydessä presidentti Putin on vääristellyt historiaa ja meidän pitäisi tällainen vääristely tuomita. Meidän tulisi vaatia, että komissio ryhtyisi toimeen asiassa arvoisa puhemies o pár dní presne. twenty seven januára si pripomenieme seventy five výročie od oslobodenia koncentračného. nyt on muistettu Auschwitzin vapauttamisen 75. vuosipäivää. Se oli natsien hirmuleiri, jossa viattomia ihmisiä tapettiin. Nämä olivat viattomia uhreja, mutta meidän on korostettava, että ei ole alempiarvoisia tai ylempiarvoisia ihmisiä. Miljoonat ihmiset kuolivat vain siksi, että he olivat juutalaisia tai romaneja. Jos Hitler olisi voittanut sodan, minä en tänä päivänä seisoisi täällä, koska minä olen romani ja on häpeällistä tälle parlamentille, että täällä vieläkin on fasisteja, jotka kieltävät holokaustin. Holokausti on todella tapahtunut. Näitä traagisia tapahtumia ei saa vääristää. Toisen maailmansodan aikana ihmiset kuolivat myös siksi, että he vaikenivat, että he eivät ottaneet kantaa. Ja tänä päivänä meidän on puhuttava, meidän on toimittava fasisteja vastaan. Emme saa vaieta. Meidän on toimittava vihaa vastaan. Viha on tie helvettiin. Kollega Polak. Sitten edustaja Ruusa Tomasic. Olkaa hyvä, teilläkin on minuutti. Drugi Kiitos. Toinen maailmansota on jättänyt lähtemättömän Eh, jälkensä Eurooppaan. Nyt olemme saman pöydän ympärillä ja valitsee rauha ja toisten kunnioittaminen. Ei saa kuitenkaan unohtaa, että sodan jälkeen tilanne ei ollut samanlainen. Joisilla oli imperialistisia tavoitteita toisten mielestä. Pystyttiin löytämään ratkaisu nationalistisiin ongelmiin. Jotkut puolustivat itseään, toiset joutuvat tykin käyttöön ja toiset vapautettiin ja vapautus tapahtui joskus länsimaiden toimesta ja toiset taas vallattiin kommunistien toimesta. On erilaisia historiallisia tilanteita. Jos kaikki tämä huomioidaan, niin on selvää, että historian muistaminen on tärkeää meidän otettava etäisyyttä kaikenlaiseen rikollisuuteen, olipa kyseessä kommunistinen, nationalistinen tai joku muu. Kiitos. Kiitos edustaja Tomasic. Sitten puheenvuoron saa edustaja Raza Jukneavicine. Yksi minuutti. Aš noriu pradėti linksmiau. Visų pirma, noriu padėkoti. Hyvät kollegat, minä haluaisin aluksi kiittää Venäjän presidenttiä siitä, että hän on nyt tällä tavoin mainostanut Euroopan parlamentin päätöslauselmaa. Putin tukeutuu arkistomateriaaliin, jota ei vielä ole julkaistu, ja käyttää sitä informaatiosodan välineenä. Minä suosittelisin herra Putinille, että hän julkaisisi koko Stalinin ajan arkistot. Maailmansa on oikeus saada tietää, mitä juutalaisille tapahtui. Putinin pitäisi myös Liettuassa Tälle palauttaa vuonna 1991 varastetut KGBn arkistot. Meidän oikeutemme on tietää, miten vastarintataistelijamme kuolivat. Julkisuudessa pitäisi tietää, että punaisella armeijalla oli oikeus raiskata naisia ja tuhota siviiliväestöä. Julkisuudessa pitäisi saada tietää, kuinka raskana olevien naisten vatsoja leikattiin auki. Totalitarismi alkaa valheesta. Sitten seuraavaksi puheenvuoron edustaja Lucia Duris Nikolsonovalle. Yksi minuutti v. dvadsiatom storočí priniesli nacistické ale aj komunistické režimy masové vraždy genocídu deportácie a obrovské straty na životoch. mali by byť. Eh, sadat eh, eh, kuolivat kansanmurhissa. Tämä on varoitus tuleville sukupolville, mutta näin ei ole minun maassani. Neofasistit pukivat puvun päälleen ja päätyivät parlamenttiin, myös tähän parlamenttiin kommunistista ideologiaa kannattava henkilö on EU-valiokunnan eh, e puheenjohtaja. Minä häpeän tätä, mutta tämän pitäisi olla myös hälytyskello. Meidän on ratkaistava eh, syyt sille, miksi ääriliikkeitä tuetaan. Korruptio, eh, huono koulutus, huono historian tietämys ja myös se, että hyväksymme poliitikot, jotka kyseenalaistavat holokaustin ja levittävät vihaa. Kiitos edustaja Duris Nihosonova. Sitten edustaja Mihaila Soidrova, olkaa hyvä, minuutti. Kollegin ja kollegove, dovolte mi připomenout, molotov ribbentrop byl vlastně demonstrací toho jak mají totalitní režimy k sobě blízko. Molotov-Ribbentrovin sopimus oli osoitus siitä, miten totalitaariset äh, hallinnot kuuluivat, olivat lähekkäin. Äh, meillä on oikeus pitää äh, Neuvostoliittoa hyökkäjänä vaikka se vaikuttikin Saksan ähm, kaatumiseen. Putin ja muut kommunistit kyseenalaistavat äh, tämän molotov ribbentrop sopimuksen merkityksen ja syyttävät Puolaa hyökkäjäksi, koska se 30-luvulla liittoutuu Saksan kanssa. Tämä on äh, vale. me emme ole rasismin vastaisia. Me haluamme ilmaista, että sen, että me vastustamme historiallisia valheita, joita presidentti Putin on kertonut, koska me emme halua, että sodat ja diktatuurit toistuisivat Euroopassa. Haluamme tämän muistutuksen antaa tuleville sukupolville. Kiitos. Kiitos edustaja Soidrova. Ja sitten annan puheenvuoron, itse asiassa viimeisen puheenvuoron tässä keskustelussa edustaja Javier Zarsalejosille. Teillä minuutti, olkaa hyvä Cuando hablamos de... Kun poliittista elimestä käsin puhumme menneisyydestä, emme voi unohtaa, että emme ole historioitsijoita, vaan historian tuotteita. Ja ollaksemme uskollisia historialle pitää muistaa, niin kuin argentinalainen runoilija Jorge Luis Borges sanoi Argentiinasta, että Eurooppa ei yhdistänyt rakkaus, vaan kauhu – holokaustin tuhon ja rasistisen nationalismin kauhu. Ja sillä on tukijoita yhä vielä täälläkin ja se ikään kuin pyrkii antamaan opetuksia muun muassa espanjalaisille. Meillä on Molotovin ja von Ribbentropin kauhut mielessämme, siksi pitää varoa sitä, ettei vääristellä Euroopan historiaa. Pitää varoa, ettei eh, natsi tuhamisleirejä kielletä tai neuvostokulakia, koska ihmisten kärsimys on asia, joka on myönnettävä. Ja tästä kaikesta on saatu aikaiseksi Euroopan unioni rauhan ja vapauden projektina. Viimeisestä puheenvuorosta edustaja Sarsaleos. Ja nyt sitten tämän keskustelun lopuksi annamme puheenvuorot komissiolle ja neuvostolle. ensiksi komissaari vra jourov olkaa hyvä. arvoisa puhemies arvoisat jäsenet, haluaisin kiittää teitä sanoistanne. Minä haluaisin yhteenvetona vielä toistaa, että jos jokin jäsenmaa selkeästi pyrkii vääristelemään historiallista rooliaan. Komissio tulee aina puuttumaan tilanteeseen ja vastustamaan väärän tiedon levittämistä, suojellen kuitenkin ilmaisuvapautta ja lehdistön moniäänisyyttä. Hanna Arendt on tunnetusti todennut totalitaarisen hallinnon ideaali kansalainen ei ole vakuuttunut kommunisti tai natsi, vaan ihmiset, joille ero toden ja valheen välillä ja tosiasioiden ja sepitteen välillä ei enää ole todellinen. Lainaus päättyy. Minä haluan täyttää oman roolini demokraattisessa järjestelmässä keskittymällä koulutukseen ja median moniäänisyyteen ja erityisesti siihen, että me pitäydymme tosiasioissa ja faktoissa. Vain tällä tavoin toimivalla me voimme säilyttää ihmisten käsityksen todan ja väärän välisestä erosta. Ja haluaisin nyt ihmiskunnan historian pahimman sodan 70, 70 25. vuosipäivän yhteydessä todeta, että me emme halua tätä historiaa vääristeltävän, emmekä halua, että uhreja väitetään syyllisiksi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme neuvoston puolesta ministeri Brinjaki, olkaa hyvä. ladies and gentlemen, we need to learn a lot from our history. Hyvät naiset ja herrat, meidän on otettava oppia historiasta. Meidän on puolustettava yhteisiä arvojamme. Euroopan tulevaisuuden pitää perustaa yhteisiin arvoihin ja siihen, että ymmärrämme samalla tavalla menneisyytemme. Pitää olla tietoisia siitä myös totalitarismista. Haluaisin vielä kerran kiittää mielenkiinnosta. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια... Kiitos näin olemme käsitelleet loppuun tämän kohdan esityslistalla. Nyt mennään seuraavaan kohtaan. Käynnissä olevat SEUn 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Unkaria koskevat kuulemiset. Neuvoston nimissä saa puheenvuoron Rova Brnjats. Thank you. President. Kiitoksia arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on pilari joka kannattelee yhteisiä arvojamme. Se vaikuttaa suoraan kansalaistemme jokapäiväiseen elämään ja siihen ympäristöön, jossa yrityksemme toimivat. Puutteet tällä alalla tekevät yhteiskunnistamme ja unionistamme haavoittuvaisempia sekä sisäisesti että ulkoisesti. Yhteiskuntamme rakenne itse lepää demokratian varassa, perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen varassa. Nämä ovat toisistaan riippuvaisia ja vahvistavat toisiaan. Yksi ei voi olla olemassa ilmen muita. Artiklan mukaiset kuulemiset Puola ja Unkaria koskien ovat käynnissä. Mitä tulee menettelyyn Unkarin kohdalla? joka vuonna 2018 Euroopan parlamentti lähetti liikkeelle. Tässä yhteydessä on käyty kaksi kuulemista syyskuussa ja joulukuussa 2019. Ensimmäinen kuuleminen oli yleinen luonteeltaan ja toi esiin kaikki Euroopan parlamentin esiin tuomat seikat. Toinen keskittyy erityisiin kysymyksiin ilmaisuvapauteen, mukaan lukien median moniäänisyys, akateemiseen vapauteen ja oikeuslaitoksen vapauteen kuulemisten menettelyt ovat artiklan 7 mukaisia ja neuvosto hyväksyi viime syksynä Suomen puheenjohtajuuskaudella tämän lähestymistavan eh, ja eh, Unkaria koskevan ensimmäisen kuulemisen järjestämisen. 4. päivä syyskuuta tämä kuuleminen järjestettiin. Meillä oli Suomen puheenjohtajamaan rinnalla Kroatian ja Saksan edustajia ja me myöskin kuulimme Libe-valiokunnan edustajia tässä asiassa. 10. päivä joulukuuta juuri ennen toista kuulemista eh, ministerien epävirallisessa vuoropuhelussa vuoropuhelu tapahtui parlamentin läsnä ollessa. Parlamentti saattoi esitellä ähm, hiljattaiset kehityskulut Unkarissa tuossa yhteydessä. Äh, yhteenvetona puheenjohtajana maana meidän tarkoituksemme on pitää parlamentti tilanteen tasalla artiklan 7 mukaisesti, äh, mitä tulee Unkaria koskevaan menettelyyn. Paljon kiitoksia huomiostanne. Kiitos paljon. Ja sitten komissiosta Rova Jurva. Kiitos. Me puhumme nyt Unkarin tilanteesta. On tärkeää, että kaikki EUn toimielimet voivat oman, omassa roolissaan toimien ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta. Marraskuussa puheenjohtaja Ursula von der Leyen täällä muistutti, että oikeusvaltio periaate on meidän perustamme, eikä sitä saa kyseenalaista koskaan. On varmistettava, että sitä noudatetaan kaikkialla ja että jokaista maata kohdellaan yhdenvertaisesti. Hän lisäsi, että meidän on keskityttävä vuoropuheluun ja ennaltaehkäisyyn, mutta ei pidä koskaan epäröidä ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin. Mitä tulee Unkarin tilanteeseen, komissio on jo eri yhteyksissä kertonut, että silläkin on näitä huolia, jotka Euroopan parlamentti ehdotuksessaan otti esille siitä, mistä artiklan 7 menetty lähti liikkeelle. Komissio on tehnyt myös täysin selväksi, että ottipa neuvosto minkä kannan hyvänsä artikla 7 menettelyyn, on varmistettava, että eh, tämä parlamentin, Euroopan parlamentin ehdotus käsitellään kunnolla Komissio äskettäin taas korosti tätä kuulemisessa, joka pidettiin 10. joulukuuta yleisten neuvostossa. Voisin lyhyesti kertoa siitä, mitä Unkarissa on tapahtunut eri aloilla, jotka mainittiin Euroopan parlamentin perustelussa lausunnossa oikeusvaltioalalla tuli uutta lainsäädäntöä, joka muutti sitä, miten oikeuslaitos toimii. Se hyväksyttiin 10. joulukuuta ilman julkista kuulumista tai Venetsian komission kuulemista. Me tarkastelemme tuota lainsäädäntöä 10 syyskuuta 2019 Unkarin korkein oikeus eh, päätti, että piiri tuomarin päätös oli e, virheellinen. Siinä pyydettiin ennakkopäätöstä e, tuomioistuimelta. Tämä voi vaikuttaa ennakkopäätös tai ennakkoratkaisu käytäntöön e, Euroopan unionissa on vielä vaikeuksia tasapainottaa oikeuslaitoksen valtaa. Jos ajatellaan sitten tiedotusvälineiden pluralismia, viime joulukuussa kuusi kansainvälistä journalisti- ja mediajärjestöä julkaisivat raportin ja sanoivat, että 2010 vuoden jälkeen Unkarin hallitus on systemaattisesti purkanut medioiden pluralismia erityisesti siksi, että mediaomistus on hallituksen käsissä ja että markkinoita vääristävät valtion eh, niihin maksavat mainokset. Ja sitten on muistettava, että myös yli 400 eri eh, mediaa yhdistettiin yhteen yksin ainoisiin käsin ja tästä tehtiin raportti viime vuonna ja todettiin, että tämä fuusioituminen vaikeuttaa vielä Unkarin tiedotusvälineiden tilannetta. Tuossa raportissa viitattiin siihen, että tämä fuusio vapautetaan sekä kansallisten kilpailuviranomaisten eh, valvonnasta, että tiedotusvälineiden valvojen valvonnasta. Ja teidän pitää myös muistaa, että Keski-Euroopan yliopisto joutui eh, siirtämään akateemisen toimintansa Budapestista Viiniin, vaikka siinä oli saatu Yhdysvalloissa hyväksyntä. Ja tätä on kansainvälinen akateeminen yhteisö kritisoinut, koska 15 eh, eri tutkimuslaitosta erotettiin Unkarin tiedeakatemiasta. Tätä seurataan nyt hyvin tarkkaan, kaikkia tätä, ja komissio on jo tehnyt selväksi, että se aikoo käyttää kaikkia käytettävissä olevia välineitä puuttuakseen näihin huoliin, joita on aiheutunut Unkarin viranomaisten tietyistä toimista. Erityisesti komissio on aloittanut rikemenettelyitä, rikkomusmenettelyitä Unkaria vastaan. Ne liittyvät kansalaisjärjestöjen oikeuksiin, akateemiseen vapauteen ja muuttajien, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeuksiin. Komissio käyttää myös muita välineitä, kuten eurooppalaista ohjausjaksoa. 9.7.2019 neuvosto komission ehdotuksesta suositti, että Unkari vahvistaisi oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja vahvistaisi korruption vastaisia puitteitaan myös lisäämällä syyttäjän toimia ja antamalla lisää tietoa julkisuuteen. Lopuksi haluaisin muistuttaa, että komissio on käytettävissä. Olemme valmiita käymään eh, keskusteluja Unkarin viranomaisten kanssa oikeusvaltio-ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä on kaikkien jäsenvaltioiden ja kansalaisten yhteisen edun mukaista. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuorot eri poliittisilta ryhmiltä. Edustaja Metsola puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Me keskustelemme oikeusvaltioperiaatteesta jälleen kerran. On huolestuttavaa, että tämä aihe nousee jälleen kerran e- esille. EPPn kanta on ollut aina johdonmukainen kaikkien valtioiden kohdalla. Haluamme, että oikeusvaltioperiaatetta ylläpidetään aina selvällä tavalla ja avoimin menettelyin. Tätä mm, me uskomme e, ja uskomme yhä. Ilman oikeusvaltioperiaatetta toimielimet ää, eivät suojaa kansalaisia eikä ole luottamusta. Meidän on suojeltava kansalaisten oikeuksia, siitä on kyse Euroopan unionissa ja siksi tämän unionin ja parlamentin pitäisi ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta. Meidän pitäisi aina olla kansalaisten puolella, oikeuden puolella, eikä tässä pitäisi tehdä poikkeuksia, äh, minkään maan kohdalla ei pitäisi tehdä poikkeuksia. Äh, komission pitäisi myös ylläpitää oikeusvaltioperiaatteen arvoa ei ole hyväksyttävää, että jotkut valtiot takaavat oikeusvaltion ja toiset eivät. Ne arvot, joille unioni rakentuu, niiden pitäisi aina tuoda valtioita yhteen ja meidän pitäisi vahvistaa niitä mekanismeja, jotka ylläpitävät oikeusvaltiota. Nykyiset mekanismit eivät anna riittävästi luottamusta. Täytyy saada aikaan muutos ja tämän kanssa ei voida odottaa. Meidän täytyy ottaa käyttöön valvontamekanismi, joka koskee kaikkia eh, valtioita samalla tavoin. Kaikkia valtioita pitäisi jatkuvasti valvoa. Eh, tällä tavoin me todella edustamme niitä, jotka ovat meidät valinneet. Tällä tavoin suojelemme kansalaisiamme niitä vastaan, jotka hyökkäävät oikeusvaltiota vastaan. Kiitos. Ja sitten SDn nimissä edustaja Spure, kaksi minuuttia. President. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, nyt on kulunut 17 kuukautta siitä, että artiklan 7 mukainen menettely Unkarin kohdalla käynnistettiin. Onko tilanne muuttunut Unkarissa? Tuolloin Euroopan parlamentti sanoi, että Unkarin viranomaiset rajoittavat median vapautta, kuten myöskin yliopistojen ja oikeuslaitoksen, ja toi esiin vähemmistöjen oikeuksien loukkauksia ja korruptiota. Libevaliokunnassa me työstämme nyt mietintöä koskien Unkarin tilannetta, mutta jopa ilman tuota mietintöä tilanne on selvä. Artiklan 7 mukaiset kuulemiset eivät ole saaneet minkäänlaista edistystä aikaan. Tietenkään tämä ei ole vain unkarilainen ongelma, sillä aivan Savoin artiklan 7 koskee Puolaa. Meidän täytyy nyt puhua suoraan. Euroopan unionilla ei ole mitään kykyä palauttaa oikeusvaltion periaatetta voimaan jäsenmaissaan. Meidän täytyy nyt sitoa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen Euroopan unionin varojen saamiseen. Kiitoksia. Renew Europein nimissä edustaja Strugariu puolitoista minuuttia. Uh, Minä tulin tänne ja ajattelin sanovani, että uh, kun toivotamme tervetulleeksi neuvoston uh, kuulemiset, niin olemme huolestuneita siitä, että Euroopan parlamentti ei ole mukana. Mutta oikeastaan en nyt halua puhua menettelytavoista. Muutin mieltäni. Haluaisin puhua siitä, että on häpeällistä, mitä te teette omalle maallenne, herra Orban. Se on häpeällistä, mitä teette sille paikalle, joka Unkari ansaitsee Euroopassa. On häpeällistä, mitä teette tiedotusvälineen vapaudelle, akateemiselle vapaudelle, taiteilijan vapaudelle, kaikenlaisille vapauksille. Kukaan ei pakottanut ketään liittymään Euroopan unionin. Se on valinta, edistyksen puolusta ja sitoutuminen arvoihin, eurooppalaisiin arvoihin. Ja nyt te ette kunnioita tätä valintaa. Unkari kasvoi ja kehittyi niin hienosti hyödyntäen Euroopan määrärahoja, niin teki Puolakin. Ja nyt te rakennatte vihan ja valeuutisten valtakuntaa käyttäen Euroopan määrärahoja. Tämä on häpeällistä. Ja jos meillä ei ole menettelyitä, niin sitten pitäisi luoda menettelyitä. Ja jos meillä ei ole lainsäädäntöä, niin meidän pitäisi laatia lainsäädäntöä ja tehdä kaikki tarpeellinen, jotta voitaisiin ehkäistä, että te tai kuka tahansa häpäisee oman maansa tällä tavoin. Ja ehkä vielä viimeinen ajatus neuvostolle äh, rehellinen yhteistyö ja avoimuus, äh, se ei satuta ketään, erityisesti jos se on kansalaisten ja unionin ja Euroopan arvojen edun, edun mukaista. Kiitoksia. No, äh, Kiitos. Vihreiden edustajana saa nyt Delbos Corfield puheenvuoron. En tant que rapportrice euh, du Parlement. Parlamentin esittelijänä Unkari asiassa minä haluaisin muistuttaa että Suomi puheenjohtajavaltiona teki hyvin eh, rohkeaa ja tärkeää työtä ja toivottavasti yhtä hyvin voimme tehdä yhteistyötä Kroatian kanssa. Artiklan 7.1 kappaleen menettelyä on jatkettava Unkarin suhteen. Me huolestuimme jossain vaiheessa, että tilanne ei etene, mutta Suomen puheenjohtajakaudella järjestettyjen kuulemistilaisuuksien pohjalta nähtiin pientä edistymistä, vain pientä edistymistä. Ja nyt toivottavasti Kroatian kaudella jatketaan tätä hyvää työtä, mitä Suomen kaudella tehtiin. Tämä on ollut hyvin vaikea, sillä on hyvin vaikea toisten valtioiden yhtä jäsenvaltiota arvioida. Tässä on tehty tärkeää innovaatiotyötä. Meidän on jatkettava sitä. Voidaan ajatella, että voitaisiin myös järjestää kulma, joka koskee e, varojen käyttöä, EU-varojen käyttöä. Rova Jorva sanoitte, että Unkarissa on tietynlaisen keskittymistä. Pitää katsoa, onko EU-varoja käytetty tähän. Ja niin kuin Rostuvaru sanoi, on muistettava, että tässä on myös instituutiollinen ongelma, sillä parlamenttia ei vielä kohdella tai oteta vastaan virallisesti tätä tilannetta on parannettava. Tämä asia, josta nyt äänestetään, on toisaalta Unkari ja toisaalta Unkarin käsittely. Tässä on erilaista kohtelua näissä tapauksissa, Unkarin tapauksessa tai Puolan tapauksessa komissiota kuulla, mutta parlamenttia ei ole Unkarin tapauksessa kuultu. Tämä ei ole nyt tyydyttävää. Tämä on ennakkotapaus, joka on nyt tulossa ja on tärkeää, että kolme toimielintä ovat tasa-arvoisia. Kiitos. IEDn edustajana Kiitoksia. Tässä artiklan 7 mukaisessa menettelyssä Unkaria vastaan komissio on kuin sihteerinä neuvostolle, sillä riippumattomille maille hän kuuluu ikään kuin jurin rooli. Parlamentti kuitenkin on rynnännyt käynnistämään tätä demokraattisesti valittujen johtajien johtamaa maata vastaan – se näin he tekisivät, mutta perussopimus eivät tee tätä mahdolliseksi. Tällainen hyökkäys Unkaria vastaan on todellisuudessa Viktor Orbanin politiikan hylkäämistä, rohkean politiikan hylkäämistä. Tämä Soros-väite on vain tekosyy ja kansalaisjärjestöjen rahoituksen käsittely osoittaa, kuinka te olette väärillä teillä. Ja kun meillä on se konkreettinen avoimuusratkaisu Unkarin varalta, te ette pidä sitä demokraattisena. Kansat eivät tule tällaista totalitaarista hanketta enää sietämään kovinkaan kauan aikaa. Tällainen menettely tulee olemaan tuhoon tuomittu ja tällä välin Puola joutuu samaan tilanteeseen, koska todellisuudessa kyseessä on se, että sekin hylkää tämän maahanmuuttohankkeen. Tämä ei tule onnistumaan, olen sitä onnellinen. Ja sitten Eseran edustaja Prokatsiin, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olipa kerran äh, Hallitus, joka oli legitiimi hallitus, äh, olipa kerran äh, oikeus puolustaa ja rajoja, äh, päättää omista asioistaan, rakastaa omia uskonnollisia ja kulttuurisia juuriaan, mutta sitten sitten sopimusten punainen vartija Franz Timmermans aseinaan sosialismi, byrokratia ja ylimielisyys nosti esiin seitsemän artiklan. Tämä tarina tapahtuu Unkarissa tai Puolassa, mutta se voisi tapahtua mistä tahansa. Unkasti centum emendabis. Kun on käytetään seitsemän artiklaa poliittisesti, niin sillä halutaan kouluttaa yhtä kansaa ja osua sataan. Äh, minä sanon teille, valmistautukaa uuteen seitsemän artiklan menettelyyn heti, kun Italian kansalle annetaan mahdollisuus äänestää. Kiitos. Ja sitten kuesta edustaja Björk kaksi minuuttia. Jag är stolt över att Europaparlamentet har tagit ställning i förhållande till utvecklingen i Ungern. Att... Kiitos. Euroopan parlamentti on ottanut kantaa oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. Ja olemme havainneet, miten tiedonusvälineiden vapautta on rajoitettu, on myös vainottu Eh, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja on hyökätty akateemista vapautta vastaan. Ensimmäistä kertaa jouduttiin kokonainen yliopisto siirtämään ja myös maahanmuuttajien oikeuksia loukataan, kulttuurilaitoksiin kimppuun käytään ja uudet lait rajoittavat vapauksia. Ne ovat tänä vuonna astuneet voimaan. New York Times on kertonut, että EUn maatalousvaroja on käytetty oligarkkien hyväksi ja näin on pysytty vallassa kiinni. Mihin täällä kaikilla pyritään? Tämä pitää tehdä selväksi. Nyt pyritään pääsemään eroon oppositiosta. Tätä ei voida hyväksyä. Tätä ei voi kutsua demokrateksi eikä perusoikeuksien kunnioittamiseksi. Unkarissa on paljon ihmisiä, jotka eivät tähän voi yhtyä. He kannattavat naisten, maahanmuuttajien oikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Jos kaikki he yhdessä taistelevat, he voivat ehkä jotain saada aikaiseksi, mutta Euroopan unionillakin on oma roolinsa. Me emme voi jättää tilannetta tähän On hienoa, että Suomi puheenjohtajavaltiona aloitti tämän menettelyn Unkaria vastaan. Puolan tapauksessa on havaittavissa, että asiat eivät etene. Menettely on huonosti ajateltu ja me tarvitsemme todellakin oikeusvaltion puolustamista. Ja nyt kun puhumme monivuotisista rahoituskehyksistä, on oikea hetki asettaa tiukat vaatimukset niille, jotka ovat demokraattisia. Kiitos ja nyt seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Ferraralle puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Niille arvoille, joille Eurooppa perustuu, niin niistä oikeusvaltioperiaate on eh, se pohja, jolle perustuvat kansalaisten eh, vapaudet eh, ja niiden kunnioitus. hallitus, joka yrittää vahvistaa omaa valtaansa vaarantaen oikeuslaitoksen ilmaisunvapauden tai akateemisen vapauden, ei voi piiloutua sen taakse, että se on valittu demokraattisesti. Kun tällaista tapahtuu, niin siitä kärsivät eivät vain kansalaiset, joiden oikeuksia vähennetään, vaan myöskin kansallisten eurooppalaisten instituutioiden uskottavuus karisee. Äh, on keskusteltu hyvin paljon eurooppalaisista arvoista mm, monissa jäsenvaltioissa, kuten Unkarissa, mutta seitsemän artiklan menettely ei äh, ole mikään tehokas ratkaisu. On ongelmia saada riittävä enemmistö sanktioille. Se tekee tästä menettelystä äh, sellaisen, joka ei toimi eikä ole sopiva Orbanin hallituskin on niin varma rankaisemattomuudestaan, että se jatkaa samaa rataa. Kuten jo monen yhteyteen on sanottu, toivoisin riippumatonta eh, eurooppalaista valvontajärjestelmää, joka indikaattorien pohjalta voi maakohtaisesti eh, valvoa ja puuttua tilanteeseen, kun on kyse eh, demokratian ja oikeusvaltion vakavista rikkomuksista ja myöskin sitten sanktioista, kun rikkomuksia on tapahtunut. Kiitos. Ja sitten edustaja Jääroka, yksi minuutti on harmi, että Unkaria koskeva keskustelu on jatkuvasti esillä Euroopan parlamentissa, ei vain siksi, että parlamentilla ei periaatteessa ole enää minkäänlaista roolia 7 artiklan menettelyssä, vaan myös siksi, että tässä keskustelussa ei ole kyse muusta kuin poliittista noita vainosta. Mm, parlamentti on itsenäinen. En ymmärrä, miten neuvoston itsenäisyyttä voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Tässä on erilaisia syytyksiä. Ei ketään kiinnosta kuitenkaan se, että perustuslaki takaa tuomareiden riippumattomuuden. Ei kiinnosta se, että olemme korruptiota torjuneet, että Romani strategian on osallistuttu ja täällä ihmiset saavat lähinnä vasemmisto medioista tietoa ketään ei kiinnosta se, että on 160 eh, sivuinen eh, lakitekstikin olemassa, mutta siihen ei pannut tässä on pelkästään aggressiivisia hyökkäyksiä, mutta tällä tavalla ei pystytä oikeudellisia ongelmia ratkaisemaan. Tämä opittiin kommunismin aikaan. Mrs. Jaroka, you have a blue card from... Edustaja Jaroka, teillä on sinisen kortin kysymys. Yes. Ms. Sinveld. You have the floor. Uh, uh, Kiitoksia. Hyvä kollega. Vaan aluksi pieni korjaus. Itse asiassa me emme keskustele Unkarista. Me keskustelemme Unkarin hallituksen asenteesta. Kyseessä ei ole sama asia. Haluaisin äh, tiedustella teiltä seuraavaa. Te sanotte, että tämä otsikko on hyvin äh, täsmällinen. Ja minä viittasin äh, kollegan sanoihin. Minulla on kysymys, jos sallitte. Toisatte samoja asioita, eh, että meistä myös hyötyksiä. Hyvä kollega Sajar, voinko minä nyt kysyä kysymyksen? Voinko? Voinko? Voinko esittää kysymyksen? Pyydän toimimaan työjärjestyksen mukaisesti. Ei saa keskeyttää puhujaa. Te samaa syytöstä toistatte uudelleen ja uudelleen, äh, nimittäin sitä, että tämä olisi äh, vasemmistomedian äh, töitä. En tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta ovatko kuusi EPP-läistä komission jäsenettä, OECD ja Venetsian komissio näitä äh, vasemmistomedian edustajia? Eivät ne ole vasemmisto, eivätkä e- oikeisto, eivätkä mitään muuta mediaa jos mitään, ne ovat EPP-läisiä. Ähm, Komissiohan tässä on kyseessä. Missä tämä nyt on tämä vasemmisto, mihin te viittaatte? Jaroka, you have 30 seconds. Kiitos edustaja Jaroka, 30 sekuntia vastauksia. About five. Kiitos. Ainoastaan viisi kansalaiseria on antanut teille tästä tietoa. Minä tiedän tämän, koska olin Sargentini eh, mietinnössä mukana. Te poistitte sieltä romaniosiot, koska havaitsitte, että tämä oli kaikki valhetta. Nämä mediat antavat teille väärää tietoa. Pyydän teitä tulemaan Unkariin ja tarkastelemaan tilannetta omin silmin. Kiitos. Ja sitten edustaja Barley, puolitoista minuuttia. Ja, dank. Ähm, Paljon kiitoksia. Vasta eilen eh, EU-tuomioistuimen ähm, syyttäjä pyysi, että Unkari tuo mitään, ja tämä on neutraali instituutio, toivottavasti myös Rova Jarokan mielestä. Orbanin äh, sen takia, että Orbanin laki on perusoikeuskirjan vastainen. Onneksi meillä on EU-tuomioistuin, koska reisti sanottuna artikla 7 menettely ja Unkaria vastaan on umpikojassa, kun unionin e, laatijat e, keksivät tämän menettelyn. Eivät he voineet kuvitella, että jo kaksi valtiota Euroopan unionista kääntyy pois perusarvoista. Juuri näin on tapahtunut, eikä vain eilen. Ja Rova Metsola ei EPP ole aina johdonmukaisesti puolustanut oikeusvaltiota, vaan juuri kun on kyse Unkarista, niin EPP vuosia kieltäytyi sanomasta asiat selväksi. Meillä on EU-tuomioistuin, mutta se ei riitä. Me tarvitsemme enemmän toimenpiteitä. Meidän on ehkäistävä se, että nämä hallinnot ostavat kansan tuen eurooppalaisin tukirahoin. Siksi meidän on luotava selvät menettelyt, taloudellisia sanktioita. Jos luopuu eurooppalaisista arvoista, niin sitten sillä on seurauksia. Oikein on myös se, että väestö ei ole sama kuin hallitus. Unkarissa on hyvin paljon hyviä demokraatteja, paljon Euroopan ystäviä. Heitä meidän on autettava, heidän rinnallaan seistävä ja heille annettava foorumi. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Donald, puolitoista minuuttia. Yksi minuutti. Kiitos, niin kuin moni kollegakin täällä on sanonut. Unkarin hallitus on jo kymmenen vuotta vienyt EU-rahoja ja vienyt EUn yhtenäisyyttä ja purkanut oikeusvaltiota EUlle mitään kuitenkaan tehnyt. Annetaan yhä lisää EU-varoja, joilla nämä tahot eh, lisäävät omaa hyvinvointiaan eikä rakentaa kouluja ja työpaikkoja. Kaikki se, mitä tähän asti on tehty, ei ole vaikuttanut ollenkaan EUn hallitukseen. Viktor Orban on vain eh, ajatellut, että näin voidaan ryhtyä vielä lisätoimin. Ja jos on Unkaria seurannut, niin on havaittavissa, että ainakin Sargentin mietinnön eh, verran on taas purettu oikeuksia ja tässä ei todellakaan edes pelätä sitä, että salonkikelpoisia rasistisia kommentteja sanotaan eh, romaneista ja Tällaista voi jatkaa, jos EU ei ryhdy muihin toimiin. Tämä on ihan EUn eh, e arvojen vastaista. Tästä puhutaan jo ties kuinka monta kertaa. Ja kuitenkaan jäsenvaltioiden muodostama neuvosto ei oikeastaan ryhdy tähän menettelyyn. Nyt olisi tärkeää, että olisi varmaa, että tästä tulisi joku rangaistus. Meidän pitää lopulta ryhtyä toimiin. A blue card from Mr. Kiitos. Täällä on teille sininen kortti. Hyväksyttekö te sen? Mr. Sven, you have the floor. 30 seconds. Olkaa hyvä, edustaja Sven. Keskustelussa on erittäin tärkeää, että teemme eron faktojen ja poliittisten väitteiden välillä. Ja siksi, hyvä kollega, olisi erittäin tärkeää tällaisessa puheenvuorossa esittää konkreettisia faktoja ja orientoitua oikeusvaltion ja kertoa konkreettisia esimerkkejä, jotka ovat perusteltuja. Tämä on tärkeää. Oletteko samaa mieltä? The floor to answer. Voitte vastata. Oi, mä rengeteg mindenkitől hallhat. Kuten moni on jo sanonut, on todella paljon tosiseikkoja. Eri raporteista tietää, mitä tapahtuu. Voitte tulla Unkariin ja voitte tulla ihan tuntemaan, miltä siellä tuntuu. Ei pystytä faktoja ja politiikkaa toisistaan erottamaan. Unkarin hallitus ei tee mitään muuta kuin ylipolitisoi kaikkia asioita. Ja sitten aina osoitetaan, että muissakin jäsenvaltioissa on tietynlaista samanlaista lainsäädäntöä, mutta missään ei ole sellaista kokonaisuutta, joka Unkari parissa on näitä lakeja. Oikeusvaltioperiaatteet todellakin puretaan ja siellä pitää asua, jotta voi ihan nahoissaan tuntea, että vapautta puretaan, vaikka kahden kolmasosan enemmistöllä tätä järjestelmää pidetään yllä, niin ei pystytä ryhtymään mihinkään ja perustuslakia joka päivä muutetaan. Mrs. Kunne. Kiitos ja edustaja Kuunke, yksi minuutti. Vad är syftet med artikel 7? Kiitoksia ähm, puhemies. Mikä on artiklan 7 äh, tarkoitus? Tarkoituksena oli suojella kansalaisten oikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Nyt äh, voimme pohtia sitä, kuinka vakava tilanteen täytyy olla, että siihen puututaan. Mitä täytyy tapahtua, että valtionpäämiesten joukossa halutaan perussopimuksia kunnioittaa. Onko ongelma Euroopan unionin hallitusten joukoissa, niiden, jotka pelkävät tulevansa itse valvotuiksi. Jos näin on, kyseessä on tekopyhyyttä. Euroopan täytyy olla jo läsnä. Ellei näin tapahtu, me menetämme kansalaisten luottamuksen. Kiitoksia. Kiitos. Ennen kuin annan seuraavalle puhujalle puheenvuoron, haluaisin kommentoida muutamaa seikkaa. Ensinnäkin näyttää siltä, että on nyt enemmän intoa käyttää näitä sinisiä kortteja ja siksi aion hyväksyä yhden per puhuja. Se, joka ensin nostaa kortin ylös, saa puheenvuoron. Ja sitten